Kello yhdeksästä, kello 13 huomenna meillä on edessämme vielä täysistunto. Pöytäkirjata jaetaan huomisaamuna. Haluan kiittää kaikkia tästä keskustelusta ja myöskin kiitoksia tulkeille. Keskustelu päättyy tähän ja turvallista kotimatkaa kaikille.